Vielä muutama ilmoitusasia. Olemme saaneet neuvoston kannan ensimmäisestä käsittelystä ja myöskin komission kannan, ja ne liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa, ja aika alkaa huomenna, eli alkaen 21. tammikuuta 2011. Istun